Ja tästä tekstistä äänestetään huomenna. Nyt ilmoitusasia artiklan 216 mukaisesti työjärjestyksestä ilmoitan teille, että on tullut pyyntöjä äänestää oikaisusta, josta ilmoitettiin eilen puoli kuudelta. Ja tämä oikaisu on näin ollen katsottu hyväksytyksi.